alla. Meidän täytyy päättää, mitä teemme tälle hankkeelle. Kiitos. Kiitoksia, Rova Ojuland. Tämän päiväinen istunto päättyy. Huomenna alkaa 9.14 ja 15.21 on huominen istunto. Esityslista löytyy parlamentin nettisivuilta. Päätän istunnon tähän ja toivotan kaikille hyvää kotimatkaa ja hyvää yötä.